Toivottavasti tämä vuosi on myönteinen meille Euroopan yhtenäisyyden suhteen ja myös maailman hyvinvoinnin suhteen. Parhaat kollegat, puheenjohtajakokous on pyytänyt minua puhumaan teille lähi idän tilanteesta. Keskusteluhan käydään Euroopan parlamentissa keskiviikkona iltapäivällä ja paikalla on tuolloin myös ulkoasiain neuvoston edustaja Tsekin ulkoministeri eh, Schwarzenberger. Totean tämän, koska täyttä varmuutta asiasta ei ollut. Teimme kaikkemme, jotta Schwarzenberger pääsee paikalle, vaikka hänen hän joutuukin lähtemään samana iltana vielä Etelä-Afrikkaan. Olemme jo tässä vaiheessa erittäin kiitollisia Tsekin puheenjohtajavaltiolle. Parhaat kollegat, me kokoonnumme nyt Euroopan parlamentin täysistuntoon näin vuoden aluksi. Samaan aikaan Lähi-idässä kuolee ihmisiä. Varmasti meille kaikille tulee hyvin katkeria muistoja mieleen, kun näemme TV-lähetyksiä lähi tilanteesta. Euroopan parlamentin nimissä haluan mitä syvällisemmin valitella tätä Israelin ja Hamasin äh, välisten suhteiden kiristymistä. On sanottava hyvin painokkaasti, että ei voida hyväksyä sitä, että ihmisten kärsimys jatkuu sota jatkuu ja jopa YKn edustajat joutuvat tulituksen kohteeksi. Miten pitkälle tätä väkivallan kierrettä oikein aiotaan jatkaa ennen kuin järki tulee molemmille osapuolille jälleen. Hamas ampuu raketteja Israelin kaupunkeihin. Me tuomitsemme tämän, tuomitsemme tämän painokkaasti. Emme myöskään saa unohtaa, että Hamas päätti tulitauon. Kuitenkin, mitä tulee Israelin reaktioon, se on täysin suhteeton. Kaikki lähi ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Valtiolla on oikeus suojella kansalaisiaan, mutta tämä ei oikeuta iskuja, joista kärsivät kaikkein eniten tavalliset ihmiset. Kaasan alueen ihmisiä on nyt autettava yhtä lailla palestiinalaisia kuin israelilaisia. Kaikkien ihmisten arvo on yhtäläinen niin Lähi-idän ihmisten kuin amerikkalaisten kuin eurooppalaistenkin. Me emme voi hyväksyä tätä humanitaarista katastrofia. Meidän on hyvin päättäväisesti annettava panoksemme sille, että tästä umpikujasta, tästä väkivallan kierteestä löydetään ulospääsy mahdollisimman pian. Ulospääsy, joka pohjautuu kestäville perusteille. Pelkään, että tämänhetkiset toimet ovat osoittaneet, että tälle konfliktille ei löydy väkivallan keinoin ratkaisuja. Poliittinen ratkaisu on välttämätön nyt meidän on ryhdyttävä toimiin, jotka ovat kestäviä ja toimivia. Viime päivinä olen ollut puhelinyhteydessä Israelin presidentin Simon Peresin kanssa, samoin Palestiinan viranomaisen ulkoministerin Salam Fayatin, Knessetin puhemiehen kanssa – sekä luonnollisesti Euroopan unionin korkean ulko- ja turvallisuuspoliittisen edustajan Javier Solanan kanssa. Solanahan on hyvin pitkään ollut alueella ja pyrkinyt löytämään ratkaisun. Olen myös keskustellut Eurooppa-välimeri parlamentaarisen kokouksen edustajien kanssa. Olen puhunut Jordanian edustajien kanssa heidän puhemiehensä kanssa samoin Italian ja Marokon parlamenttien puhemiesten kanssa. Kaikissa näissä keskusteluissa olen tehnyt selväksi, että Euroopan parlamentti on täysin niiden vaatimusten takana, jotka Euroopan unionin ministerineuvosto sekä YK ovat muotoilleet ja vahvistaneet. On järkyttävää, hyvät kollegat, että että nämä oikeudellisesti sitovat päätöslauselmat, siis YK on päätöslauselma, jonka suhteen Yhdysvallat pidättäytyi äänestämästä ja näin teki mahdolliseksi tekstin hyväksymisen, on todella järkyttävää, että Israel ja Hamas, konfliktin osapuolet, eivät kunnioita näitä vaatimuksia. Välitön kestävä tulitauko on nyt saatava aikaan Egyptin ja muiden toimijoiden tuella. Välitön humanitaarisen avun pääsy paikalle on järjestettävä ja UNRWA on, sen on voitava järjestönä toimia alueella ja hoitaa humanitaarisen humanitaarisia kysymyksiä muutenkin kuin kolmen tunnin ajan päivässä. YK on joutunut keskeyttämään toimintansa, koska konfliktin osapuolet eivät kunnioita sen edustajien koskemattomuutta. Näin alas on vajottu. Rauhan prosessi on saatava nyt todella jaloilleen. Tarvitaan kahden valtion ratkaisu, jossa Israel ja Palestiina, joilla on selkeät rajat, elävät rintarinnan suvereineina valtioina. Kvartetin ja arabivaltioiden ja kaikkien muiden osapuolten on YK alaisuudessa pyrittävä saman aikaan kestävä ratkaisu. Ja tämä kestävä ratkaisu sisältää myös sovinnon sovinnon myös palestinalaisten kesken. Tähän mennessä tämä niin kutsuttu rauhanprosessi on ollut hyvin vaikea ja sen edistys on ollut hyvin heikkoa, mutta silti vielä muutama viikko sitten saatoimme lähteä siitä, että neuvottelut ovat käynnissä. Kansainvälinen yhteisö ja ennen kaikkea me Euroopan unionissa – olemme todella panostaneet voimakkaasti näihin neuvotteluihin ja myös antaneet rahoituksellista tukea saadaksemme aikaan kunnolliset puitteet palestiinalaisvaltion luomiseksi. Oliko meidän poliittinen panoksemme kuitenkaan tarpeeksi painokas, koska jälleen on lähdetty väkivallan kiristymisen suuntaan ja usein kriisien aikoina ajatellaan hyvin lyhytnäköisesti. Toki nyt tarvitaan välitön tulitauko ja Israelin joukkojen täydellinen vetäytyminen, niin kuin YK turvallisuusneuvostokin on vaatinut. Viime vuosikymmenten kokemukset ovat opettaneet meille, että rauha Lähi-idässä ei voi syntyä ainoastaan alueelta. Kuitenkaan se ei ole myöskään mahdollinen ilman näiden kahden vihollisleirin äh, sovintoa. Siksi kansainvälisen yhteisön on enemmän kuin koskaan ennen tuettava lähi rauhaa, jotta viime vuosikymmenten katkerat kokemukset eivät johda äh, jatkossa yhtä katkeraan tilanteeseen. Kansainvälisten joukkojen on autettava ja tuettava tulitauon säilymistä ja siksi Egyptin suunnitelma kansainvälisen äh, mekanismin luomiseksi Kaasan rajan turvaamiseksi olisi tarpeen ja luonnollisesti myös äh, aseiden ja rakettien salakuljetus Kaasan alueelle on estettävä. Annapoliksen prosessin aluksi on annettu lupaus asiaan sitoutumisesta. Kuitenkin haluaisin vielä no, nostaa esiin yhden asian. Eurooppalaisten ja kansainvälisten joukkojen läsnäolo ei saa taata aseiden vaikenemista vain lyhyellä aikavälillä. Meidän on pyrittävä siihen, että prosessin päätteeksi luottamus on niin vahva, että israelilaiset ja palestiinalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja tämä heille voidaan taata. Näin ollen sellaiset joukot, jotka, jotka todella ovat hyvin painokkaat, ovat nyt välttämättömät. Meidän on sitouduttava rauhaan. Mehän olemme tämän tavoitteen muotoilleet jo lukuisia kertoja menneisyydessäkin. Meidän on paitsi pyrittävä rauhaan, meidän on solmittava rauha. Meidän on solmittava rauha ennen kuin tämä vuosikymmeniä kytenyt viha saa aikaan vieläkin järkyttävämpää tuhoa. Muistutan teitä lopuksi, parhaat kollegat, siitä, että vuosi 2008 oli kulttuuristen välisen vuoropuhelun vuosi. Ja muistuttaisin teitä siitä, kuinka vahvasti me Euroopan parlamentissa panostimme siihen, että tästä vuodesta tulisi toivon vuosi ja että kulttuurien välinen, väliset törmäykset eivät osoittautuisi miksikään luonnonvoimaksi. Nyt kuitenkin tilanne lähi jälleen kerran osoittaa, miten herkkä tämä tilanne on. Me näemme tämän kulttuurien välisen yhteentörmäyksen televisioruuduistamme joka päivä. Ja vieläkin pahempaa on se, että erilaiset ääriliikkeet ja fundamentalistit saavat tästä lisää vettä myllyynsä. Hehän eivät pyri rauhaan väkivalta synnyttää uutta väkivaltaa. Tätä ei kylliksi voi toistaa. Vuoropuhelu ja neuvottelut ovat ainoa tie ulos kriisistä. Eivät ne ole mikään itseisarvo, vaan tavoitteena on oltava se, että ihmiset Israelissa ja Palestiinassa voivat elää turvallisuudessa ja rauhassa niin, että heidän ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan. Parhaat kollegat, kiitos.